Kiitän kollegoja heidän tuestaan ja puheenvuoroistaan, vaikka ne olisivatkin ilmaisseet erimielisyyttä kanssani. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Eli päätämme tämän mietinnön käsittelyn. Tähän siitä äänestetään huomenissa. Hyvät kollegat, seuraavaksi esityslistalla on rouva Matjön mietintö, joka koskee menettelyä oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron Rova Mathieulle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Merci, Madame le Président. Kiitos, Rova puhemies, hyvä komission jäsen. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, jo kymmenen vuoden ajan Euroopan unioni on pyrkinyt saamaan aikaan lainsäädäntön välineen maahanmuuttoasioissa, kun se koskee taloudellista maahanmuuttoa, kokonaisvaltainen lähestymistapa oli se alkuperäinen, mutta komissio on valinnut alakohtaisen vaan Se osoittaa, että tarvitaan yhteistä politiikkaa laillisessa maahanmuutossa ja varsinkin taloudellisessa maahanmuutossa. Tähän mennessä me olemme säätäneet lakeja vain laittoman maahanmuuton kohdalla viisumipolitiikassa, rajavalvonnassa. Nyt meidän täytyy päästä yhdessä eteenpäin myös taloudellisessa maahanmuutossa, koska Euroopan unionin täytyy selviytyä yhteisistä haasteista – koska meillä, että meillä on Euroopan tasolla yhteisiä vaihtoehtoja. Tämä liittyy väestön vanhenemiseen ja sen mukana tuoman haasteeseen. Tämä koskee koko Eurooppaa. Ja siksi jos ajatellaan ennusteita työllisyysasioissa, niin vaikuttaa siitä, että meillä tulee työvoimapulaa tulevina vuosina. Siksi on välttämätöntä löytää ratkaisu Euroopan tasolla vastataksemme työmarkkinoiden tarpeisiin tai sitten varmaan tässä talouden maahanmuutto on yksi mahdollinen vaihtoehto, mutta huom, emme saa kuitenkaan määritellä eurooppalaista laillisen maahanmuuton järjestämistä siten, että, että otettaisiin huomioon myös tarpeita ja vastaanottokykyä kussakin jäsenvaltiossa. Kuten 1-8 artikloissa todetaan direktiivisityksessä, jäsenvaltiot ovat isäntiä maahanmuuton virroissa, missä määrin haluat päästään maaperälleen maahanmuuttajaa. Hallitusten annetaan toiminta eri tavalla. Voidaan tehdä kahdenkeskisiä sopimuksia tai rajoitustoimia, mutta nämä hyväksytyt toimenpiteet eivät ole millään tavalla tehokkaita laillisen maahanmuuttoviran hallitsemiseksi. Eikä siellä ole torjuttu laitontakaan maahanmuuttoa. Kuitenkin tässä on selvä yhteys. Vain jos ihanteellisella tavalla voimme järjestää laillisen maahanmuuton, voimme estää myös laittoman maahanmuuton. Ja tämä liittyy tähän toimenpidepakettiinkin, jota on jo, joka tuli jo viisi vuotta sitten komissiolta. Mihin tämä sitten liittyy, jos ajatellaan oikeudellista tyhjyyttä, joka on olemassa taloudellisessa? Sen sijaan, että ei ole mitään sinistä korttia, niin tämä ei liity kolmasen maiden työntekijöiden tuloon vaan tässä on mietitty olemassa olevaa kansallista lainsäädäntöä siinä, kun haetaan oleskelu- tai työlupa, niin että olisi oikeuksia tarjottavana myös laillisesti alueella oleville työntekijöille. Vielä ei ole eurooppalaista välinettä olemassa, joka koskisi kaikkia oikeuksia, joita tarjotaan kolmansimmat ja kansalaisia, jotka tekevät täällä työtä ja oleskelevat laillisesti. Direktiivi siis päättää tämän tilan suojelun osalta niin että annetaan yhtäläinen kohtelu kansallisille työntekijöille hyvin monilla aloilla. Ja myös koulutus, työolot vastaavat toinen toisiaan, saa palveluita ja myös veroetuja. Tämä on yhteinen perusta, joka tarjotaan suojelua, jolla tarjotaan suojelua myös hyväksikäytön estämiseksi. Tämä on ollut johtotähtenä. Tämän myötä voidaan torjua myös epäreilua kilpailua, jota harjoitetaan eurooppalaisten työntekijöiden kustannuksella. Tämä tarjoaa suojelua ja näin voidaan päättää myös vähän koulutusta saanut työvo- vähän koulutusta saanut työvoiman käyttöön. Sitä paitsi tämän direktiivin, mitä voidaan yksinkertaistaa myös lupamenettelyjä työpaikan saamiseksi. Jäsenvaltiot noudattavat standardoitua menettelyä, joka on yksinkertaisempi, vähemmän aikaa vievä ja vähemmän raskas. Tämä tuo merkittävä etua siis työnantajalle, maahanmuuttajalle ja kansalliselle hallinnoille. Ja pitkällä aikavälillä voidaan paremmin laillista maahanmuuttoa hallittaa. Nyt me olemme tässä lainsäätäjänä myös parlamentissa, olen päättelemässä kohta jo. Tämä edellyttää myös vastuunkantamista. Tässä on edistynyt myös mielipide ja meidän täytyy miettiä, mitä mahdollisuuksia Lissabon meille antaa. Meillä täytyy olla uskottavia, toimijana ja vastata haasteeseen, jota maahanmuutto tuo Euroopalle. Me tiedämme, että jos me hallitsemme hy- hyvin tätä maahanmuuttovirtaa, niin se hyödyttää kaikkia. Herzlichen Dank. Für die Kommission spricht wieder. Kiitoksia. Ja sitten komission puolesta komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensin kiittää kumpakin esittelijää, rouva Mathieuta ja herra Serkasia ja kahta valiokuntaa, kuten myös Belgian puheenjohtajavaltiota tästä kovasta työstä. Kuten te tiedätte ja kuten Rova esittelijäkin sanoi, komissio esitteli tämän mietinnön vuonna 2007 tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyjä, jotta olisi yksi ainoa lupa oleskelua ja työntekoa varten, jotta työntekijät, jotka tulevat tekemään töitä EUn alueelle, voisivat laillisesti oleskella ja tehdä töitä näissä maissa. Me emme tässä ehdotuksessa käsittele niitä ehtoja, joiden vallitessa hakemus voidaan hyväksyä tai hylätä. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, kuten myös maahanmuuttajien määrä. Tämä ehdotus on yksi Euroopan unionin maahanmuutto- ja työvoimapolitiikan peruspilareita. Jos parlamentti ja neuvosto hyväksyy sen, se vahvistaa sen, että Euroopan unioni antaa suuren arvon kolmansista maista tulevien työntekijöiden panokselle meidän talouksiimme me olemme valmiita myös hyväksymään tämän osaksi lainsäädäntöä. Tämä on hyvin monimutkainen ja monitahoinen ehdotus. Tässä on tämä työllisyys- ja sosiaalinen puoli ja maahanmuuttopuoli. Suurin osa tarkistuksista, joista valiokunnissa on äänestetty, ovat sellaisia, joita komissio voi tukea, koska ne vahvistavat takuita sekä maahanmuuttajien että työnantajien näkökulmasta. Tämä liittyy erityisesti niihin tarkistuksiin, jotka y- yksinkertaistavat menettelyjä. Esimerkiksi ähm, maksujen suhteellisuus on yksi tällainen periaate, kuten myös veroetuksiin liittyvät seikat. Myös tässä puhutaan myös eläkkeistä, jotka liittyvät bilateraalisiin sopimuksiin ja ovat sellaisten piirissä. Eli tässä suhteessa ehdotus on paljon suppeampi kuin komission alkuperäinen ehdotus, mutta olen iloinen siitä, että sekä puheenjohtajavaltio että parlamentti ovat ponnistelleet kovasti päästäkseen lähemmäs toisiaan kannoissaan. Tässä on hyvin tärkeää, että päästään hyvään kompromissiin ja sitä me kaikki tässä yritämme kompromissin on täytettävä tietyt kriteerit, esimerkiksi se, että maahanmuuttajatyövoimaa suojellaan ja että heillä on tietyt taloudelliset tai sosioekonomiset oikeudet, jotka ovat verrattavissa EU-sta peräisin oleviin työntekijöihin. Ja ensimmäisestä työpäivästä lähtien pitää olla näin. Tärkeää on myös se, että me osoitamme muille maille, että me olemme valmiita antamaan kolmansista maista tuleville henkilöille oikeudenmukaisen kohtelun. Me emme voi tietystikään jättää huomiota joidenkin jäsenmaiden huolta, erityisesti budjettiseuraamuksista. Minä uskon, että nämä kriteerit joka tapauksessa, että niitä kunnioitetaan ja ne nostetaan nyt esille. Tämä ei ole niin kunnianhimoinen kuin alkuperäinen ehdotuksemme, mutta tämä on hyvä kompromissi ja se merkitsee erittäin merkittävää askelta eteenpäin maahanmuuton alalla ja se tulee olemaan Euroopan unionin työntekijöille äärimmäisen tärkeä. Siksi haluankin ilmaista toivoni siitä, että pääsemme tästä ehdotuksesta yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian ja kiitos vielä kerran esittelijöille ja varjoesittelijöille heidän heidän tekemästään työtä, työstä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Sitten työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan nimissä puhuu herra Ferkas. Viisi, eh, neljä minuuttia alkaa. Buenas noches, señora comisaria, señora Mathieu, Hyvä komission jäsen, hyvä Mathieu, hyvät kollegat maahanmuutto on Euroopassa poliittinen ja taloudellinen kysymys ja se on valtavan laaja kysymys. Tässä on nyt suuri mahdollisuus, mutta siihen tarvitsee, täytyy hallita järkevästi, että siitä ei synny sellaista suurta ongelmaa, jota emme voi ratkaista oikeudenmukaisesti. Meillähän on olemassa jo työntekijöitä täällä, jotka joutuvat ehkä uhatuiksi, jos havaitsevat, että työmarkkinat, työmarkkinoille saapuu näitä halpatyöntekijöitä. No hyvä komission jäsen ja rouva Mathieu, tasapaino, tasa-arvoinen kohtelu, kohtelu on taloudellisessa ja sosiaalisessa politiikassamme yksi tärkeimpiä kysymyksiä ja meidän täytyy toimia oikeudenmukaisesti. 12 vuotta sitten Tampereella neuvosto jo puhui tästä asiasta ja vihreässä kirjassa on puhuttu asiasta ja parlamentin täytyy huomenna äänestää tästä lainsäädäntökokonaisuudesta. Tämä kappale kolme ei tarkoita sitä, että tämä on pelkästään byrokraattinen, vaan tässä puhutaan sekä oikeuksista että velvollisuuksista ja tässä tahdotaan puhua kaikista työntekijöistä ja kaikista oikeuksista ja syrjimättömyyden perusteista. Tämä hyvä komission jäsen, tässä minä, minun valiokuntani puhuu tästä asiasta, en pelkästään minä. Kaikki kansalaisjärjestöt, jotka tekevät työtä humanitaarisessa puolella ja kaikki kirkot ja ammattijärjestöt sanovat, että tämä direktiivi ei riitä. Ja tämä on myös vaarallinen direktiivi siitä syystä, että se jättää ulkopuolelle työmarkkinoille juuri ne, jotka eniten tarvitsisivat tukea. Tässä puhutaan kausityöntekijöistä ja e, työntekijöiden lähettämistä henkilöistä, sellaisista valtioista, kolmansista valtioista, jotka, jotka joutuvat kärsimään muutenkin työsopimuksen huonosta kohtelusta ja he, nämä henkilöt eivät saa tätä yhdenmukaista kohtelua tämän direktiivin piirissä. Ja niin kuin Rova, niin kuin Rova Mathieu sanoi, tässä jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus tehdä poikkeuksia esimerkiksi eläkesopimuksiin, perheetuuksiin, sosiaalietuuksiin ja sen sellaisiin ja, ja, ja työllisyysetuuksiin. Tässä jätetään myös henkilöt ulkopuolelle esimerkiksi korkeakouluopetuksesta ja sitten stipendin saamisen mahdollisuudesta. komissio kuitenkin sanoo täällä, var, täällä vaikutusten tutkimuksessaan, että tässä puhuttaisiin oikeudenmukaisuudesta, mutta tämä ei kuitenkaan riitä, tämä ei ole totta. Meillä on tarkistuksia eri ryhmiltä sekä oikealta että keskustasta, jotka menevät paljon pidemmälle kuin itse sanoitte. Ja meidän, me haluamme tiukempia sääntöjä jo, kuin neuvosto on toiminut, jotta voimme saavuttaa tästä yhteisymmärryksen. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, meidän täytyy käydä keskustelua paljon laajemmin tästä kysymyksestä ja myös muista direktiiveistä ja avautua enemmän tähän kansalaisjärjestöön ja ammattijärjestöihin ja kirkkoihin ja niin poispäin, eikä yrittää päästä tästä nyt vain yhtäkkiä nopeasti eroon. Me, voimme, me, me äänestämme huomenna tuosta neuvoston tekstistä. Uskoisin siitä, että uskoisin, että to, moni suurin osa toiv, toivoisi saavansa tästä konsensuksen aikaiseksi ja laajemman keskustelun tästä asiasta ja sellaisen keskustelun, jossa noudatettaisiin enemmän perusoikeusasioita asiakirjaa ja kansainvä, kansa, yhdistyneiden kansakuntien nä, näkemyksiä. Tässä puhutaan Euroopan tulevaisuudesta ja ihmisarvosta. Eurooppa tarvitsee työntekijöitä ja erityisesti sitä, että kaikkiin näihin haasteisiin ja työntekijöihin ovat he sitten mistä tahansa päin maailmaa, voisivat nauttia näistä oikeuksista ja myös käyttää näitä velvollisuuksia, jotta me voimme saavuttaa syrjimättömän ja yhteis- tasa-arvoisen Euroopan. Kiitoksia. Sitten tulemme ryhmäpuhujien kohdalle. Ensimmäiseksi EPPn edustaja Rova Omendoltin kaksi minuuttia alkaa. Kiitoksia kovasti rouva puhemies. Rouva puhemies, ensinnäkin minä haluaisin onnitella rouva Mathieutä. Hän on pystynyt viemään tätä asiaa eteenpäin, vaikka se on ollut vireillä jo vuosien ajan. Rouva Malmström, kun ajatellaan vuotta 2001, silloin me saimme esityksen ehdoista – oleskelu- ja työlupaa varten Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia varten. Se peruttiin 2006 muistaakseni. Nyt palaamme jälleen asiaan tämän esityksen kanssa, että olisi yksi menettely hakemusta varten niille työntekijöille, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta, siis työ- ja oleskelulupa, joka yhdistetään. Näin olen ymmärtänyt asiat. Tämä esitys on nyt ollut esillä. En ole ihan aivan samaa mieltä herra Ferkasin kanssa. Nimittäin EUn ulkopuoliset työntekijät, joilla on yksi lupa, saavat sosiaalisia oikeuksia. Niitä täytyy kuitenkin noudattaa kaikkien kohdalla totta kai. Kiitos muuten herra Ferkas, jolla on aina mielelläni keskustelut hänen kanssaan näistä asioista. Meidän valiokunnassa mekin olemme keskustelleet tästä hyvinkin vilkkaasti muun muassa soveltamisalasta. Minä olen sitä mieltä, että komennustyöntekijöitä ei voida ottaa tämän yhden luvan piiriin. Heitä pitäisi tähän ottaa mukaan. Komennusdirektiivissä on artikla, joka tätä ajatusta myös sivuaa. Minä olen sitä mieltä, että heidän oikeudet on jo riittävän hyvin kuvailtu tuossa komennusdirektiivissä. Meidän täytyy varmistaa se, että EUn ulkopuolisten maiden työntekijät eivät joudu huonompaan tilanteeseen kuin alkuperäinen väestö. Haluammeko todellakin varmistaa sen, ettei synny törmäystä muiden direktiivien kanssa? On siellä muitakin ongelmallisia kohtia, joihin olen tehnyt tarkistuksia, jossa myös sen myötä muutettu. Yhtäläinen kohtelu esimerkiksi direktiivi 883 säätelee nimenomaan yhdenvertaista tasa-arvoista kohtelua. Tämä saavutettu kompromissi on mielestäni hyvää. Nimittäin yhdenvertainen kohtelu voidaan taata. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi ST-ryhmän puolesta Rova Blinkevichuute kolme minuuttia alkaa. Kiitos puhemies.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 Bitte, Sie, May I continue? Ja, jetzt können okay. Sie bitte weiterfahren. Okay. Start again. Okay. Okay. Äh, pone komissaria, äh, pone... Hyvä komission jäsen, hyvä Mathieu, hyvät kollegat, on totta, että tämä direktiivi, joka koskettelee yhtä yhdistämä lupamenettelyä on herättänyt hyvinkin paljon keskustelua ja monia mielipiteitä on esitetty, mutta yhteistä päätöstä ei ole vielä saatu aikaiseksi, jotta, joka siis koskisi kaikkia kolmansien valtioiden kansalaisia, jotka oleskelevat ja tekevät työtä Euroopan unionin sisällä. Tämä direktiiviin pitäisi olla tällainen puitedirektiivi ja se pitäisi kosketella kaikkia henkilöitä unionin ulkopuolelta ja se olisi pohja erityisdirektiiveille, joita myöhemmin usein luodaan. Eli tämä olisi juuri se tavoite unionin unionin tavoite, että saisimme tällaisen yhteisen maahanmuuttopolitiikan aikaiseksi. Ongelma on juuri direktiivin oikeusperusta. Oikeusperusta on itse asiassa komission tekstistä poistunut, koska se ei koskettele kaikkia työntekijöitä, esimerkiksi kausityöntekijöitä tai sitten yritysten sisällä lähetettyjä työntekijöitä ja harjoittelijoita. Tässä pitäisi käsitellä kaikkia, kaikkia työntekijöitä samalla tavalla täytyy siis tämän direktiivin soveltamisalaa laajentaa kaikkiin työntekijäryhmiin ja erityisesti kausityöntekijöihin, koska muuten ei ole mitenkään mahdollista tätä tasa-arvoperiaatetta ja oikeudenmukaisuusperiaatetta työmarkkinoilla toteuttaa. Haluaisin kiinnittää huomiotanne eritoten siihen, että lailliset siirtolaiset osallistuvat unionin markkino- työmarkkinoiden ja, ja, ja sisämarkkinoiden kehittämiseen veroinensa ja sosiaaliturvamaksuinensa kanssa. Ja näin kaikilla siis maahanmuuttajilla, työntekijän maahanmuuttajilla täytyisi olla samanlaiset ehdot ja oikeudet työmarkkinoilla toimia kuin muillakin. Huomenna me äänestämme tästä direktiivistä ja meidän täytyy olla yhde, yhteisin, yhteisessä rintamassa tämän tekstin takana, jotta voimme välittää oikean viestin siitä, että kaikki työntekijät voisivat kuulla, kuulla tämän direktiivin piiriin ja saada samat oikeudet nautittaviksensa. Me emme voi nyt ryhtyä toimimaan siten, että me luomme ikään kuin kahden nopeuden työmarkkinat ja luomme tällaisen eri kakkosluokan työntekijät ja ykkösluokan työntekijät, kakkosluokan työntekijät, joilla ei olisi minkälaisia oikeuksia eikä takeita. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki meidän sosiaalioikeutemme ja periaatteemme leitäisivät aivan tuli. Sitten Alderyhmän puolesta Rouva kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh- Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin aloittaa työjärjestyspuheenvuoro poikasella. Näin tärkeässä keskustelussa totta kai kumppanimme neuvotteluissa oli neuvosto ja nyt se on poissa. En tätä voi hyväksyä, ei se ole ensimmäinen kerta. Ja vetoan puhemiehistöön, että se kirjoittaisi neuvostolle ja valittelisi asiasta. Thank you. Sitten muuten lailla haluaisin onnitella rouva Mathieuta erinomaisen hyvästä työstä hyvin vaikeassa, monimutkaisessa, herkässä aiheessa. Ryhmäni ALDE kantaa oman vastuunsa. Mekin haluamme saada aikaan sopimuksen. Olemme tajunneet nimittäin, että on erittäin tärkeää saada sellainen aikaan, mutta emme niin ihan iloiten tee riemumielä, koska täällä on moni esittänyt, moni ryhmä ja Euroopan komissiokin omat huolensa, nimittäin tämä esitys ei mene niin pitkälle, ei läheskään niin pitkälle kuin välttämätöntä. Ryhmäni pitäytyy kyllä kantaansa lisäasiakirjoista. Jos me annamme jäsenmaatolle mahdollisuuden vaatia lisäasiakirjan, niin se häviää maton yhden hakemuksen alta pois. Joko on yksi lupa tai ei ole. Jos on yksi lupa, ei ole lisäasiakirjaa. Sitten vastaavuustaulukoista sanoisin, että jotta saadaan aikaan sopimus, niin ryhmäni ei puolla vastaavuustaulukkien mukaan ottamista, mutta tämä henkilökohtaisesti sanoisin, että mielestäni häpeällistä jäsenvaltioiden taholla. Nimittäin jos jäsenvaltioiden tarkoituksena on tämä saada osaksi kansallista lainsäädäntöä olla avoin sen kanssa, niin aivan vapaasta tahdosta heidän pitäisi olla mukana vastaavuustaulukoissa. Lopuksi puhemies kyllä on sanottava, että 99 vuonna Tampereella jäsenvaltiot toivat julki tämän asian, että haluavat yhteistä turvapaikka- ja ja turvapaikkapolitiikkaa. Miten paljon tässä on eteenpäin päänyt? Ei oikeastaan yhtään. Aivan selvä, jäsenvaltiot eivät halua yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vihreiden ryhmän puolesta Rova Lambert, puolitoista minuuttia. President. Kiitoksia puhemies. Mekin olemme huolissamme monimuotoisista työmarkkinoista, jotka vaihtelevat 27 jäsenmaan alueella suuristikin mutta meidän huolemme on se, miten pääsemme tästä johonkin yhtenäisempään ja vahvempaan. Me haluamme varmistua siitä, että meillä on sovittu oikeusperusta ja oikeudelli, oike, samat oikeudet kolmansista maista tuleville työntekijöille. Emmekä me halua, että näitä oikeuksia rajoitetaan. Me tulemme siis huomenna tukemaan äänestyksessä kaikkein laajinta oikeuksien valikoimaa. Ja me haluamme kiinnittää neuvoston huomion siihen, että tässä on kyse yksilöistä, joiden pitäisi saada kehittää omia kykyjään, koulutustaan ja saada osansa KO-maiden sosiaaliturvasta ja sosiaalisesta suojelusta, kuten tässä ehdotuksessa esitetäänkin. Heidän työnsähän tukee meidän yhteiskuntiamme ja talouksiamme. Meidän ryhmälle Ryhmällemme on myös tärkeää, että sitoudutaan artiklan 11a tavoitteeseen. Meillä on muita instrumentteja, joista parhaillaan keskustellaan, olemassa olevia instrumentteja, jotka joskus aiheuttavat jännitteitä ja me ehkä myös petämme itseämme, jos me ajattelemme, että se mikä meillä nyt on pöydällä tulee vastaamaan kaikkien EUn maahanmuuttotyöntekijöiden tarpeisiin. Me tarvitsemme laajempi alaista lähestymistapaa, jotta voimme varmistua siitä, että maahanmuutto heille on hyödyllistä. Me emme siis tule esimerkiksi äänestämään puheenjohtaja keskeytti. Sitten GUE-ryhmän puolesta Nerik, kaksi minuuttia. Madame la Présidente, Monsieur. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, Kuten totesi aivan varsin hyvin herra Terkkas, tässä ei ole yhteisymmärrystä Libe- ja Emplo-valiokuntien kesken, siksi ei meidän pitäisi hyväksyäkään tätä niin kutsuttua yhden luvan direktiiviä. Teksti, jos sen hyvin lukee, oikeastaan tähtävää siihen, että Euroopan työntekijät joutuvat kilpailemaan muiden kanssa, jos ne tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta ja jopa maahanmuuttajatyöntekijöidenkin kanssa joudutaan asemasta käymään kilpailua. Jos tämä jäisi jäsenvaltioihin, olisi useita asemia, onko kausityöntekijä komennuksella saman yrityksen sisällä tai ei. Toisin sanoa, olisi tavallaan usean luokan työntekijöitä Euroopan unionissa. Jos tämän hyväksyy, niin siinä loukataan perusoikeuskirjan käsityksiä. Toisin kuin mitä esittelijä totesi, niin tällaisella aseman erottelulla viedään vain tilannetta alaspäin. Tämä koskee elinolosuhteita, työoloja kaikkien palkansaajien kohdalla. Tasa-arvo ei voi pelkästään perustua siihen, että työolot ovat samat. Kuten herra Ferkas totesi, sen pitää koskea myös palkkoja, työaikaa, työturvallisuutta, terveyttä, sosiaaliturvaa, palvelujen saatavuutta, koulutuksen saatavuutta. Eli tätä yhteistä minimiä ole, niin joudumme vain kilpailun aiheuttamaan viidakkoon, jossa vain leimataan ja hyödynnetään ja hyväksikäytetään. Tasa-arvo pitää koskea kaikkia työntekijöitä, olipa heidän alkuperänsä mikä tahansa. Emme saa hyväksyä sitä, että kilpailutetaan työntekijöitä keskenään Bolkesteinin jäljiltä. Meidän täytyy saada aikaan yksi myönteinen direktiivi, joka vahvistaa tämän periaatteen me puolustamme nimenomaan Eurooppaa, joka on sosiaalinen ja humanistinen kaikkien puolesta. Tässä parlamentissakin meidän täytyy hylätä tämä direktiivi. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmän puolesta Rouva Bisotto. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, tässä mietinnössä on varmasti on myönteisiä elementtejä. Yleinen suuntautuminen pyrkii yksinkertaistamaan menettelytapoja, kun päästään eroon virkavaltaisuudesta, kun on kyse yhdestä luvasta EU-ulkopuolisena työntekijöinä. Kuitenkin haluaisin muistuttaa siitä, että tänä päivänä Euroopassa on satoja tuhansia työntekijöitä ilman työtä, varsinkin nuoria, johtuen tuotantojärjestelmän muuttumisesta Euroopassa. Ja siksi olemme kriisissä, joka ei näytä loppuvankaan. Sen sijaan todella tukevan kolmansia maita ja niiden kansalaisia maissa meidän pitäisi ennen kaikkea ponnistella, jotta voitaisiin saada aikaan poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia toimia, jotka auttaisivat ennen kaikkea meidän kansalaisiamme, että he löytäisivät uudelleen työtä. Jos Eurooppa saisi omille kansalaisineen työtä, varmasti saadaan hyvä perusta ottaa vastaan myös ulkopuolisia työntekijöitä. Tässä meidän pitäisi ennen kaikkea saada kasvua Eurooppaan, saada Eurooppa omille jaloilleen toimimaan omin voimin niin, että voimme antaa työntekijöitä muillekin. Kiitoksia. Puheaikanne päättyy ja seuraavaksi herra van der Stop ryhmien ulkopuolelta yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. meillä Alankomaissa on hieno uusi eduskunta, jossa turvapaikasta ja maahanmuutosta puhutaan ja niiden eteen tehdään paljon enemmän kuin aikaisempien hallitusten aikana. Näin meillä. Ja tämä on aina ollut sellainen kuuma peruna ja nyt kun yhteisön tasolla puhutaan siitä, pitäisikö tiettyjä toimivaltuuksia palauttaa jäsenvaltioille, niin sanoisin siihen, että jotkut ongelmat pitäisi vihdoin ottaa vakavan käsittelyyn. Meidän maissamme on paljon kansalaisia, jotka joutuvat päivittäin kohtaamaan stressin massamaahanmuutosta, massamaahanmuuton aiheuttaman stressin ja hyvin monet alankomaalaiset näkevät tämän kysymyksen myös näin. Minä tulen äänestämään tätä mietintöä vastaan. Nyt me tulemme sitten muihin puhujalistan puhujiin. Ensimmäiseksi herra Busutil, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signora presidente. Kiitos rouva puhemies. Minä haluaisin onnitella Veronique Mathieuta hänen tekemästään erinomaisesta työstä, jonka ansiosta saimme tuloksia aikaan. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä ollut, kuten rouva Malmströmkin sanoi. Sanoisin, että meidän ryhmämme puolesta takaamme yhteistyön laittoman maahanmuuton yhteydessä. Meidän täytyy tehdä selväksi, että me torjumme laitonta maahanmuuttoa. Meidän täytyy tunnustaa se, että yksi mahdollisista välineistä torjua laitonta maahanmuuttoa on se, että tarjoamme hyviä mahdollisuuksia, selkeitä mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle. Muistutan teille myös siitä, mistä Veronik Mathieu totesi, että Lissabon antoi meille uutta toimivaltaa tälläkin saralla, mutta myös uutta, vas, uutta vastuuta. Meidän täytyy kantaakin siis vastuuta ja se toteutuu siten, että me yhdessä pyrimme saamaan aikaan kompromisseja ministerineuvoston kanssa. Se edellyttää, että me hyväksymme myös joitakin neuvoston kantoja, esimerkiksi takulausekkeet, jotka neuvosto haluaa säilyttää silloin, kun lupia myönnetään tämän direktiivin nojalla. Tästä syystä nousee esille myös tasa-arvoinen kohtelu. Neuvoston kanssa halutaan sopimus, mutta se edellyttää, että emme välttämättä voi hyväksyä kaikkia ehtoja. Lopuksi toteaisin, että jos joku uskoo, että menemme liian nopeasti eteenpäin tai tämä pitäisi äänestää nurin, niin ilman tällaista direktiiviä päätyisimme tilanteeseen, joka olisi laiton ja se ei anna minkäänlaista arvokuutta työntekijöille, jotka ovat huonossa asemassa. Kiitoksia. Sitten herra Moraes, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Minun puheaikani näköjään koko ajan vain laajenee. Yritän täyttää nuo kolme minuuttia. Minusta tuntuu siltä, että sekä SD-ryhmän kollegani, kuten myös Rova Pilkevitsite, että esittivät keskeiset ongelmat hyvin selvästi. Ongelmat, jotka tässä paketissa on kyse, ei ole vain yhtäläisestä kohtelusta. Tästä keskusteltiin, kuten äsken puhuja sanoi. Mutta kysymys on myös siitä, miten epälooginen tilanne on se, jossa me nyt olemme. Meillä on tällainen äh, yhdistelmälupaehdotus, joka tulee sen jälkeen, kun olemme tehneet ähm, direktiivin tai mietinnön äh, esimerkiksi työntekijöiden kohtelusta, mutta me emme ole horisontaalisessa lähestymistavassa kuten pitäisi olla. Täällä puhuttiin siitä, että halutaan globaalia lähestymistapaa, mutta meillä on sektoriaalinen lähestymistapa. Myös Rova Lambert oli huolestunut tästä. Eli missä me tänään olemme? Me olemme tilanteessa, jossa meillä on syvää huolta alkuperämaa per, periaatteesta ja kuten Blinkovic itse sanoi, meillä on todellinen ongelma, joka liittyy siihen, mitkä työntekijäkategoriat tässä ehdotuksessa ovat mukana. Eli meillä on tilanne, jossa hyvin erilaiset työntekijäkategoriat ovat ikään kuin saman hatun, tai, tai missä monet työntekijäryhmät jäävät tämän ehdotuksen ulkopuolelle, muun muassa yrityksen sisällä siirretyt työntekijät tai kausityöntekijät tai korkeasti koulutetut työntekijät ja niin edelleen. Eli tässä ei ole tarpeeksi laajaa lähestymis tapaa. Tästä tulee vielä ongelmia, kun puhutaan yhtäläisestä kohtelusta, työ, työn, työvoiman yhtäläisestä kohtelusta. Ja meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat yhteisillä politiikoilla. Ja erityisesti kansalaisvapausvaliokunta on erittäin hyvin tuonut esille tätä sektoriaalista lähestymistapaa. Eli meille tulee yritysten sisälle siirrettyjen ja kausityöntekijöiden suhteelta kyllä ehdotuksia vielä, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että meillä on nämä yhtäläiset. Me teemme tätä ikään kuin väärin päin. ja se johtuu siitä, että tällä että neuvosto ei ole halunnut käsitellä tätä horisontaalisella tavalla neuvosto ei ole nytkään paikalla ja tämä johtuu juuri siitä, Eli me ymmärrämme erittäin hyvät aikeet, jotka tähän globaaliin lähestymistapaan liittyvät, ja me myös kunnioitamme esittelijän työtä ja arvostamme sitä, mutta me tulemme hyvässä uskossa huomenna esittämään tarkistukset, koska me haluamme yhden luvan, yhtenäis yhdistelmäluvan, joka todella kattaa laajan tilanne, tilanteiden ja työntekijöiden kirjon ja joka toimisi kaikissa jäsenmaissa ja joka olisi myös kestävä, kestäisi ajan testin. Kiitoksia. Sitten Roma Meissner, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Minun täytyy sanoa, että olen nyt vuoden ollut tässä parlamentissa ja olen hyvin monien asiakirjojen kanssa ollut tekemisissä, mutta tämä on kyllä tähän mennessä vaikein. Haluan sydämellisesti kiittää rouva Matiota ja herra Serkasia mm, kumpaakin esittelijää näistä kahdesta valiokunnasta. Tämä on todella vaikea kysymys siksi, koska meillä on toisaalta hyvin korkeat ideaalit Euroopassa. Me haluamme kohdella kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti ja yhtäläisesti, jotka asuvat täällä ja työskentelevät täällä. Tästä tästä me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä, mutta kysymys on aina siitä, että mitä me tässä nyt sitten pystymme soveltamaan ja asettamaan täytäntöön yksilökohtaisesti. Mehän olemme Lissabonin sopimuksen nojalla, haluamme yhteistä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikka on senkin takia tärkeää, että meillä on perusoikeuskirja ja pakolais- tai maahanmuuttopolitiikkaa me tarvitsemme myös taloudellisista syistä. Me tarvitsemme paitsi korkeasti koulutettuja myös vähemmän koulutettuja työntekijöitä, jotta työt tulisivat täällä tehtyä. Ja nyt tietysti se suuri vaikeus oikeus on siinä, mitä meidän pitää tehdä. Täällä on puhuttukin jo siitä. Sofi Intfeld sanoi, että 99 Tampereella jäsenmaat jo sanoivat, että me haluamme tehdä jotain yhteistä, mutta mitään ei ole vielä saavutettu. Eli meillä on tällä hetkellä kompromissi, joka ei täysin tyydytä meitä, mutta joka kuitenkin merkitsee kompromissia, joka minun nähdäkseni on tie, jota me voimme seurata. Ja ihan henkilökohtaisesti haluan vielä sanoa, että ymmärrän kyllä, kun jotkut sanovat, että tarvitsemme lisää keskusteluaikaa. Minäkään en pidä kaikkea kaikesta tässä ehdotuksesta. Monet itselleni tärkeät asiat esimerkiksi se, että kaikilla olisi pääsy koulutuksen ja jatkokoulutuksen piiriin. Tämä olisi tärkeää, että pitää, jotta pitäisimme nämä ihmiset työkykyisinä työmarkkinoilla, mutta se on tärkeää myös meille, jotka tarvitsemme päteviä työntekijöitä, mutta sosiaalinen suojeluhan on kysymys, jossa meillä jo nyt on monta erilaista systeemiä, järjestelmää jäsenmaissa, niin miten me sitten voimme kolmastista maista tuleville antaa samat oikeudet, vaikka haluaisimmekin. Tämä on joissakin tapauksissa hyvin vaikeaa ja siksi minusta tämä kompromissi, johon me olemme päätyneet, on hyvä ja meidän pitäisi tosiaankin tukea sitä, jotta meillä olisi jotain, mistä lähteä liikkeelle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Flot, yksi minuutti. Niin täytyy tunnustaa, että tämä on kovasti kiinnostavaa nyt käsitellä tällaista direktiiviä puitekehykseksi kaikkien työntekijöiden oikeuksiksi, kun se aloitetaan tällaisella pitkällä luettelolla työntekijöistä, jotka jäävät tämän direktiivin ulkopuolelle. Tämä itse asiassa kyllä laillisen maahanmuuton ja myös työ, eurooppalaisten työmarkkinoiden luo tällaiseksi hyvinkin laajaksi kirjoksi, jossa eri työntekijät sitten oman arvonsa mukaansa, mukaan saavat omat oikeutensa käyttöön, joten me olemme hyvin kaukana tällaisesta yhtäläisestä ja horisontaalisesta työntekijöiden oikeuspaketista. Emme ole varmaankaan vielä eurooppalaisissa vastuuntahoelimissä tajunneet, että enemmän oikeuksia työntekijöille tarkoittaa entistä enemmän yhteistyötä yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista etua ja sitten se kollektiivista yhteen, yhteenkuuluvuutta sekä alkuperäismaalle että vastaanottaville yhteisöille. Ja tämä tässä juuri esimerkiksi 600 000 työttömän, ty, laittoman maahanmuuttajan ja työntekijän laillistaminen toisi 6 miljo, miljardia puntaa uudesta UK kassaan Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió tagállamai... kukin, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa taloudellinen maahanmuutto on tosi asia. Euroopan unionin ulkopuolisilla työntekijöillä tarvitaan yhtäläinen lähestymistapa ilmiö on olemassa, siihen tarvitaan yhteinen vastaus, varsinkin kun ajatellaan väestön vanhenemista ja sen vaikutuksia työmarkkinoihin. Sekin on esillä yhteiskunnissa. Meidän täytyy myös ymmärtää, että tarvitsemme oikeudelliset, lailliset puitteet, mutta kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat säilyttää vallassaan tietyt ehdot niin, ettei ole mahdollista kiertää oikeudellisia määräyksiä. Minusta on erittäin tärkeää tässä miettiä, mikä on yhteinen perusta. Toisin sanoen, mitkä ovat yhtäläiset oikeudet, jotka koskisivat sekä vastaanottaja maan työntekijöitä kuin maahanmuuttajatyöntekijöitä. Tähän liittyy toinenkin ulottuvuus, nimittäin kulttuuri. On paljon jännitteitä nähtävissä jäsenvaltioissa, kun on maahanmuuttajatyöntekijöitä, jotka tulevat muualta. Minä olen vakuuttunut siitä, että kun annetaan hyvä yhteinen perusta, niin se ei johda syrjintään. Meidän täytyy kuitenkin omaksua hienovaraisempi lähestymistapa. Lailliset työntekijät tuovat oman työpanoksensa, mutta he haluavat myös perustaa perheen, elää kotitaloudessaan, opiskella, elää täysipainoista elämää. Jos työn myötä syntyvä maahanmuutto johtaa epätasapainoon, niin tässä on muistutettava kulttuurinen ulottuvuus. Monikulttuurisuus edellyttää suvaitsevaisuutta ja sitä, että hyväksyy muitakin. Kiitoksia. Sitten herra Koferati, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minä olen sitä mieltä, että tämä on väärä ratkaisu epäreilu ja epäoikeudenmukainen kohdistuu henkkoihin ihmisiin. Ja täällä on jo todettukin, että tässä on selvä ristiriita olemassa. Kun me keskustelemme yhdestä luvasta, aloitamme sitten poikkeuksista heti aluksi. Tämä tekee eroja pakolaisten, kausityöntekijöiden ja muiden kesken kuitenkin oikeuksien pitäisi olla yhtäläisiä, jos työntekijä tulee maahan. Tämä kielteinen lähestymistapa on oikeastaan syvempikin. Ei kyse ole pelkästään ratkaisukeinosta, joka ehkä johtaa ehkä sosiaaliseen polkumyyntiin, koska kulut vaihtelevat eri tilanteissa, vaan jopa se johtaa siihen, että erotella kansalaisia keskenään. Parlamentin pitäisi keskustella pian myös aiheesta, joka liittyy kausityöntekijöihin. Hyvä komission jäsen, kausityöntekijät eivät ole pelkästään ulkomaalaisia, siellä on eurooppalaisiakin kansalaisia. Mutta ajatellaanpa materiaalisia olosuhteita tai oikeuksia eri kansalaisten kesken, niin aivan selvää on, että tässä tarvit, halutaan nyt ratkaisukeino, joka vie palkkoja alaspäin näiden henkilöiden kohdalla. Jos ajatellaan komennustyöntekijöitä, sitten ajatellaanpa näitä olosuhteita, jotka syntyvät suurissa kansainvälisissä yrityksissä, monikansallisissa yrityksissä, ehkä sellaisia etuuksia henkilöiden kohdalla, jotka tänne tulee, mutta ei välttämättä kuitenkaan säädellä alkuperämaan ehdoillaan. Jos tällä on selvästi kielteisiä vaikutuksia, ei pelkästään tämä johda polkumyyntiin, vaan tämä johtaa siihen, että tässä kansalaisia erotellaan – Tällaista Euroopassa ei ole koskaan aikaisemmin ollut, edes lähihistoriassa. Minusta tässä tarvitaan yhdenmukaisuutta ja siksi voidaankin sanoa, että tätä ehdotusta on radikaalisti muutettavaa. Kiitoksia. Sitten herra Koelio, kaksi minuuttia, olkaa. Kiitokset puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Niin, tästä asiasta täytyy puhua sen oikealla nimellä. Me teemme nyt yhteistyötä sopimuksen eteen, joka jota me tarvitsemme ja jota me haluaisimme. Parlamentti tosin tahtoisi, että menisimme huomattavasti pidemmälle, mutta tämä on sinänsä askel oikeaan suuntaan ensiksikin siitä syystä, että me luomme uuden välineen, jota voidaan käyttää kolmansien maiden työntekijöiden nähden heidän oikeuksiensa tunnustamiseksi. Niin kuin esittelijä jo ehti sanoa, poliittinen viesti, jonka välitämme unionin ulkopuolelle tässä tekstissä, ikään kuin entisestään nyt laatii kuvaa tällaisesta linnakkeesta Euroopan unionista, Tukholman ohjelman mukaisesti meidän täytyy pyrkiä tätä taloudellista tilannetta parantamaan me, minä olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, siitä, että meidän täytyisi pikapuoliin päästä neuvoston kanssa asiasta yhteistyöhön, mutta Infeltin kanssa olen samaa mieltä siitä, että hyvin monet jäsenvaltiot eivät missään tapauksessa halua kuulla sanaakaan yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta ja työmarkkinapolitiikasta. Eli tämän pitäisi jäädä jäsenvaltioiden sisäiseen lainsäädäntöön. Tosin erot lainsäädännöissä on, ovat vaatineet juuri tällaista yhtenäistämistä kolmansien valtioiden työntekijöille, jotta näitä työntekijöitä kohditaan kohdeltaisiin, kohdeltaisiin tasa-arvoisesti ja taattaisiin heille selvät oikeudet ja velvollisuudet kuin Euroopan unionin omillakin kansalaisilla. Mielestäni tällainen yhdistelmälupa, tämä yksi luva kolmansien valtioiden työntekijöille on hyvä ajatus ja se parantaa työntekijöiden tilannetta ja myös työnantajien tilannetta, koska heidän on helpompi nyt sitten hallinnoida myös työntekijöitään. Seuraava puhuja on Rova Serakiani, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Nyt jos ajatellaan säänneltyä työntekoa, niin se koskee vain joitakin kategorioita. Se ei tarjoa etuuksia kaikilla yhtäläisen kohtelun perusteella. Tässä yhteydessä Euroopan unionin täytyy pystyä takaamaan yhdenvertainen kohtelu myös kolmansien maiden kansalaisille, jos he ovat laillisesti alueellamme, mutta yhtä lailla myös pakolaisille tai turvapaikkaa tarvitseville, jos 2004 direktiivin nojalla. Siksi meidän täytyy välttää sellainen tilanne, että tulee yhä enemmän kausityöntekijöitä sen takia, että heille maksetaan vähemmän. Siitä syyn verrattuna siihen kansalaiseen, joka tekee samaa työtä, mutta on eurooppalainen. Jos ajatellaan sitä vaaraa, joka on syntynyt siinä, että Marokosto tai Turkista on komennettu työntekijöitä Eurooppaan ja he tekevät tytäryhtiöissä työtä, mutta edullisempiin ehdoin. Meidän täytyy yhtäläinen kohtelu taata kaikille, myös palkkauksessa, myös työoloissa, sosiaaliturvassa. Tämä on keskeinen lähtökohta. Tästä syystä pidän oikeana, että kausityöntekijät tai komennustyöntekijät, pakolaiset tai itsenäiset ammatinharjoittajat ovat mukana tässä direktiivissä. Jos eroja ruvetaan tekemään, niin se olisi kovin vaarallista. Kiitos.

sd ryhmä on jättänyt tässä hengessä muutosesityksiä joiden toivon saavan tämän parlamentin hyväksynnän huomisessa äänestyksessä. tämä on erittäin tärkeää ja samalla kun toivotamme terveeksi maahanmuuttajat haluamme että näitä sääntöjä tehdään tasa arvoisemmiksi ja johdonmukaisemmiksi. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Evelin Regner. Puolitoista minuuttia. Dankeschön. Guten Abend, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Die Idee... Arvoisat kuulijat, tämä yhden yhdistelmäluvan menetelmä on hyvä asia minun maalleni Itävallalle meillä on oleskelulupa, jonka antavat maahanmuuttoviranomaiset ja työlupa sen sijaan tulee sitten työmarkkinaviranomaisilta. Ja siihen liittyy sitten työmarkkinaosapuolten mukanaolo työmarkkinoille pääsy koskee työmarkkinaosapuolia aivan suoraan ja niin heidän pitäisi myös sisällöllisesti olla mukana tässä prosessissa. Tähän saakka käydyssä keskustelussa ammattiliitot ovat olleet aivan liian vähän mukana. Sama koskee myös kansalaisjärjestöjä. Monet puhujat ovat täällä sanoneetkin, että maahanmuuttopolitiikkaa pitää tarkastella kokonaisuutena ja minä eh, olen sitä vastaan, komission lähestymistapaa vastaan, josta tämä paketti pirstotaan ja silloin meille tulee ongelmallisia tällaisia tilanteita. Haluaisin vielä esittää yhden huomautuksen tämän lisädokumentin oikeudellisen luonteen suhteen. Jos tällainen kartta on, siihen ei mahdu kaikki tieto ja siksi myös tämä lisäasiakirja pitäisi olla normatiivinen sellainen. Siten vain siten voidaan tehokkaasti valvoa. Mitä tulee työntekijöiden suojaan, se lisää sitä ja se estää kilpailun vääristymistä niiden yritysten hyväksi, jotka haluavat laittomasti rikastua. Kiitoksia. Rouva Regner. Nyt keskustelu ilman puhujaluettelua. Out of the agenda, Mrs. Uh, uh, Oman. Rova Oman Räytten on pyytänyt Voorzitter, ik heb me al twee, drie keer... Niin, puhemies. Minä pyysin jo pariin kolmeen kertaan puheenvuoroa tästä, tähän keskusteluun. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että kuukausikausia ei ole asiassa käsitelty tätä yhteiskunnallista puolta ja minä tuon tämän nyt tiukasti esille tässä. Kaikkien edessä olen tehnyt tarkistuksen, jotta tasa tasapuolista kohtelua tarjottaisiin kaikille ihmisille, kaikille ihmisille, jotka saapuvat tänne tämän yhdistelmäluvan kautta mutta tämä ei näytä nyt taatulta tässä tekstissä. Minä olen lukenut artikloita, lehtiartikloita ja ne vaikuttaa siltä, että me luomme nyt aivan todella huonon kuvan itsestämme. Me emme voi tällaista kuvaa välittää, emmekä myöskään väittää, että kausityöntekijöille tehdään jossain vaiheessa joku toinen toinen teksti. Eli ei tässä pyritä nyt sitten, ja sama koskee sitten yritysten sisällä lähetettyjä työntekijöitä, eli näin huonoissa olosuhteissa joutuisivat lähetetyt tekemään työtä. Kiitos, hyvä edustaja. Ja nyt Ensimmäiseksi puheenvuoronsa Marinescu. Señor presidente, no sé si tendría derecho... Arvoisa puhemies, en tiedä. Mikrofoni. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos puhemies yhdistelmän lupaa auttaa hallinnollista menettelyä ja sitä on helpompi valvoa maahanmuuttoa sekä vaihtaa tietoja työntekijöistä yhteisillä työmarkkinoilla. Tämä direktiiviehdotus ainoastaan kuitenkin puoliksi hoitaa tämän ongelman, koska kyse on henkilöistä, jotka ovat jo päässeet unionin markkinoille jäsenvaltion järjestelmän piiriin. Eli toinen puoli ongelmasta edetään ratkaisematta. Tässä ei oteta mukaan myöskään kaukausityöntekijöitä eikä yrityksen sisällä lähetettyjä työntekijöitä ja sen takia emme voi olla täysin tyytyväisiä. Meidän täytyy säännöstellä kolmansista valtioista tulevien henkilöiden oikeuksia, mutta emme tällä tavoin, koska nyt me luomme liikaa rajoituksia omille työmarkkinoillemme. Kiitoksia. Kiitokset, hyvä edustaja. Következőben Marita. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Kiitos herra puhemies. Täällä on paljon puhuttu yhtäläisistä oikeuksista tässä keskustelussa. Kyse on myös tasapainosta tai konfliktista. Siinä se valinnan paikka on, kun on kyse pitkä aika, pitkästä kävelystä tai lyhyestä poikkeukset pahimmassa tapauksessa johtavat uuteen orjuuteen. Tiedämme, mitä komennusdirektiivi voi merkitä myös kun ajatellaan, että onko se minimidirektiivi vai maksimidirektiivi, se on johtanut siihen, että siinä järjestys horjuu työmarkkinoilla. Kun on tällaisia poikkeuksia, niin ei se tilannetta parana. Päinvastoin pahentaa se merkitsee sosiaalisen katastrofin koko aloilla kun siellä joudutaan valitsemaan, rekrytoidaanko mitä työvoimaa mistäkin. Ja se vaikuttaa koko työmarkkinoihin. Palkkoja poljetaan ja oikeuksia poljetaan. Olen Alderymässä ja PP-ryhmässä on myös kiitos tuettu meidän joitakin tarkistuksia, missä oikeastaan ainoa mahdollisuus estää se, ettei poikkeuksista synny sosiaalista konfliktia. Követkäsi hozzászóló Sonja Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Sonja. Kiitoksia. 18. joulukuuta 90 YK hyväksyi kansallisen sopimuksen, joka liittyy työntekijöiden, maahanmuuttajien työntekijöiden oikeuksiin ja heidän perheensä oikeuksiin. Siinä sopimuksessa on tärkeitä välineitä ihmisoikeuksien puolustamiseksi YK piirissä. Kuitenkin 20 vuotta kulunut yksikään jäsenvaltio Euroopan unionissa ei ole allekirjoittanut tai saati ratifioinut tätä yleissopimusta jos haluamme antaa oikeuksia täällä työskenteleville ulkomaalaisille, niin olisi paras, että meillä olisi ensinnäkin Eurooppa, joka pyrkii integroimaan eikä syrji ja suojele ihmisoikeuksia. Siksi minä vetoan kaikkiin kollegoihin, että tukisivat 16 tarkistusta ja kirjoittaisivat 96 vetomuksen. Corina Hers, Siv Juurt ja Francis Keller ovat sen allekirjoittaisiin, että ratifioitaisiin YK yleissopimus maahanmuuttotyöntekijöiden hyväksi, myös jäsenvaltioissa. Kiitoksia ja seuraava puheenvuoro Rouva Figueiredo, yksi minuutti. Kiitokset eh, puhemies. On totta, että tässä tekstissä puhutaan hyvin eriävistä tilanteista eri työntekijäryhmien kohdalla ja erityisesti kun kyse on kausityöntekijöistä tai sitten yrityksen sisällä lähetetyistä työntekijöistä. Joka tapauksessa me pyrimme tällaiseen yhteiseen lainsäädäntöön käytännössä ja sosiaalisen yhteiskunnallisen dumpingin estämisestä ja työntekijöiden oikeuksien parantamisesta ja syrjinnän ehkäisemisestä. Siitä syystä meidän mielestämme tämä direktiiviehdotus ei pitäisi vielä mennä läpi vaan pitäisi tähdätä vielä parempaan tilanteeseen kaikkien työntekijöiden kohdalta, eikä erotella heitä. On kyse sitten kausityöntekijöistä tai yrityksen sisällä siirrytyistä työntekijöistä tai sitten muista lyhytaikaisilla sopimuksilla olevilla työtä tekevistä työntekijöistä. Kaikkien heidän oikeukset täytyisi tulla taatuiksi samoin kuin kansainväliset työn kansainväliset sopimukset on, olisi syytä komissiota odottaa nyt kaikkien kansainvälisten sopimusten noudattamista näissä kysymyksissä. Paska, Seuraavaksi Jaroslav Paska, yksi minuutti. Vážený pán predsedajúci, vážená pani... Niin. Taloudellinen maahanmuutto, joka tunnetaan, joka hyvinvointimaissa EU:ssa tunnetaan varsin hyvin, on tärkeä ilmiö ja se on tosiaan osa laillista maahanmuuttoa, mutta laitontakin maahanmuuttoa on olemassa ja usein nämä maahanmuuttajat saattavat joutua syrjinnän tai jopa hyväksikäytön kohteeksi, eritoten laittomat maahanmuuttajat. Se, että yritetään järjestää tätä tilannetta ja luoda uusia sääntöjä, kuten tämä direktiivi haluaa tehdä, on erittäin myönteinen asia. Ja on totta kai tärkeää myös se, että nämä maahanmuuttajat, jotka tulevat, ovat valmiita hyväksymään nämä säännöt. Minulla ei ole mitään illuusioita siitä, että tämä direktiivi ratkaisisi kaikki maahanmuuttajien ongelmat. Tässä meillä on myös kielteisiä piirteitä tässä edessämme, mutta silti tämä on erittäin positiivinen askel. Sean Kelly. Seuraavaksi Sean Kelly, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Meillä on Iranissa sanonta. Nimittäin, jos sitä voitaisiin käyttää johonkin istuntoon, niin tähän, ja siinä esittely on tehnyt hyvää työtä, ja mielestäni hän ansaitsee kiitokset. Me haluamme rauhaa ja vaurautta Eurooppaan ja totta kai on oikein, että tämä ajatus toteutuisi koko Euroopan unionin ja kautta maailmankin. Euroopan unioni on kolmansien maiden suurin avunantaja. Meidän täytyy varmistaa, että ne, jotka ovat laillisesti rajojemme sisällä, saavat saman kunniallisen kohtelun kuin meidän omammekin saavat, jos ovat muualla. Vaikka tämä nyt ole täydellinen tilanne, tämänkään direktiivin myötä, niin se on oikeaan suuntaan menevä ja siksi tuen sitä. Kiitos. Köszönjük szépen, és most... Kiitoksia. Sitten pienellä viivästyksellä puheenvuoron saa herra Serkka seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. En nyt halua avata mitään uutta keskustelua kollegani Juven Roiten kanssa, mutta haluan esittää selviä näkemyksiä. Kukaan ei ole kyseenalaistanut hänen työtään, eikä täällä ole käyty henkilökohtaista keskustelua. Mielestäni hän on tehnyt erittäin erinomaista työtä työllisyysvaliokunnassa, mutta jos Elman Roit sanoo, että hän on tarkistuksia esittänyt, jotka parantavat tätä tekstiä ja sen yhdenmukaista kohtelua koskevia asioita. Minun mielestäni hänen tarkistuksensa eivät ole sellaisia, jotka hän olisi ottanut, ne eivät ole Omen Reuter, Omen Reuten tarkistuksia, vaan ne ovat neuvoston tarkistuksia. Ja neuvostolla on paljon epäoikeudenmukaisempi näkemys kuin komissiolla. Me olimme valmiita hyväksymään komission alkuperäisen tekstin, mutta neuvostosta tullut teksti oli sellainen, kuin kaikki, että kaikki työntekijät, jotka ovat tulleet kolmansista maista, jäävät direktiivin ulkopuolelle se tulee tuo lisää epäoikeudenmukaisuutta eikä oikeudenmukaisuutta. Ja haluan vielä toistaa henkilökohtaisen arvostukseni rouva Reutenin työtä kohtaan. Kiitoksia. Älkää nyt pahastuko rouva Amen Räyttä, mutta en voi antaa puheenvuoro teille, koska tämä keskustelu päättyy tästä aiheesta. Nyt me kuuntelemme komission jäsen Malmströmiä. Hän puhuu komission nimissä. Thank you very much, Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Todellakin hyvä keskustelu. Ensinnäkin soveltamisalasta ei ole mikään salaisuuskaan, että komission olisi kyllä halunnut kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Totta kai me esitimme, tai edeltäjini esittivät tätä jo vuosia sitten, mutta se oli mahdotonta edelleenkin. Siksi meillä on tällainen alakohtainen lähestymistapa. En siitä tykkää, mutta se on ainoa tapa päästä eteenpäin. Se on välttämätöntä, koska meillä on tällaisia työntekijöitä muualta, ovat maissamme ja se on merkittävä panos talouksissa, meitä on suojeltava. Mutta toisin kuin mitä täällä on ehkä tänään todettu, niin haluaisin korostaa, että nykyinen direktiivi lyö lukkoon yhtäläisen kohtelun periaatteet kaikissa työllisyyteen liittyvissä asioissa, myös työoloihin ja palkkaukseen liittyen. Ei se luo syrjintää. Kun se hyväksytään, niin se on tärkeä väline torjua sosiaalista polkumyyntiä ja puolustaa oikeuksia. Kukaan ei halua polkumyyntiä, vaan suojella näitä ihmisiä. Muissa työntekijäluokissa sitten voidaan sanoa, että he eivät ole tässä direktiivissä, kuten kausityöntekijät, lähetetyöntekijät. Totta kai heitäkin täytyy suojella. Siitä olen samaa mieltä. Siksi ennen kesää komissio teki esityksen kahdesta direktiivisistä ensinnäkin yhtiön sisäisistä lähetetyistä työntekijöistä ja kausityöntekijöistä. Ne on kohdennettu suojelemaan nimenomaan näitä työntekijäryhmiä, varmastikin esittelijät, varjoesittelijät, valiokunnat, kunhan tartutte toimeen tässä, niin varmistatte sen, että hekin saavat suojelua. Näin päästään siinäkin eteenpäin. Olen tietoinen myös siitä, että jotkut täällä, jotkut ryhmät haluaisivat myös lähetetyöntekijät ulkopuolelle tästä, sanoo puhuja. Se, mistä me nyt keskustelemme, pyrkii välttämään syrjintään, ei luomaan uutta syrjintää. Niinpä lähetetyöntekijät kohdeltakoon erikseen, käsiteltäkoon erillisesti. Me olemme juuri tekemässä vaikutusarviointia ja esitämme direktiivin tarkistusta ennen ensi vuoden loppua. Ja sitten mitä tulee soveltamisalaan, niin siinäkin voidaan esittää uusia ehdotuksia. Sitten vastaavuustaulukoista, joihin Interfelt viittasi, tästä olemme aivan samaa mieltä, ei pelkästään tässä direktiivissä olisi hyvä ja toivottavasti se on tärkeä väline puuttua siihen, että saamme enemmän avoimuutta, parempaa sääntelyä jäsenvaltioissa, kun he soveltavat ja täytäntöönpanevat näitä. Se on meille hyväksi, teille hyväksi, kansallisille parlamentille ja kansalaisille. Olemme toistaneet sitä toistamistamme myös hallitukselle. Se helpottaisi myös komissiota, kun se antaa julkilausumaan. Emme halua kuitenkaan vaarantaa tätä, jos mahdollisesti jo huomenna saadaan äänestyksen yhdessä päätös. Mutta tämän puolesta kyllä taistelemme ja palaamme siihen monissa yhteyksissä. Vielä kiitokset puhemies tästä keskustelusta, kovasta työstä, jota moni on tehnyt. Mathieu, Serkas, toivon kovasti, että saadaan aikaan yhteisymmärrys ja myönteinen äänestystulos huomenna. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, Mrs. Com- Kiitoksia kovasti komission jäsen. Ja nyt viimeisenä, mutta ei vähimpänä, puheenvuoron saa Veronique Mathieu, esittelijä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Ja komission jäsen, minä tuen teidän sanojanne. Te vastasitte näiden 23 kollegan vaatimuksiin, jotka puhuivat tästä tekstistä, Serkasin ja minun tekstistämme, ja voin ainoastaan kiittää kaikkia esittelijöitä tästä tekstistä, kaikkia poliittisia ryhmiä, joiden kanssa meillä on ollut hyvin paljon dialogia ja erittäin hyvä yhteistyö koko tämän vuoden ajan, koska tämä teksti Tämä yhteistyö on kestänyt vuoden. Me aloitimme tuossa vuoden alussa ja päätämme sen nyt Belgian puheenjohtajakaudella. Ja haluan kiittää myös teitä, Rouva Malmström, siitä, että olette kuunnellut niin tarkkaan tätä tekstiä. Ja haluan kiittää myös teidän palvelujanne. Kiitän myös neuvostoa, koska neuvostokin on kuunnellut hyvin tarkkaan meitä. Ja haluan kiittää myös kaikkia kollegoja, jotka ovat tänä iltana täällä puhuneet. Haluaisin vielä sanoa, että me huomenna tosiaan ensimmäisessä käsittelyssä äänestämme tästä. Ja eh, tämä on kompromissi. Kompromissi ei koskaan ole sellaista, joka olisi täysin sataprosenttisesti tyydyttävää, jos joitakin, jotkut kollegat vielä tarvitsevat vahvistusta. Minä toivon, että täällä kuullut puheenvuorot teitä vahvistavat. Ja Rova Flotre kollegani sanoi äsken, että eh, tämä teksti alkaa poikkeuksilla, mutta muistakaa nyt kuitenkin myös se, että kaikki työntekijät, jotka tässä poikkeuslistassa mainitaan, ovat muiden direktiivien alla. Eli me emme tässä pyri kolmasista maista tulevia työntekijöitä ja tiettyjä työntekijäryhmiä sorsimaan, vaan, vaan tämä on fakta, että heillä on jo muita direktiivejä, joita heihin sovelletaan. Joka tapauksessa haluan vielä kiittää kaikkia. Sok sikert kívánunk, képviselőasszony. Ja me toivotamme menestystä edustajalle. Ja näin keskustelu päättyy tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Kiitos esityslistan mukaan.